Je commence déjà Ensiksi ilmoitusasioita. Sain sosiaalisten demokraattien ryhmältä pyynnön nimittää Giovanni Barbagallo aluekehitysvaliokunnan jäseneksi, samoin kuin sen valtuuskunnan jäseneksi, joka vastaa suhteesta Masrekkiin. Onko mitään huomiota tähän? Ei ole, joten nämä nimitysehdotukset on hyväksytty. Oui, je vais maintenant donner la parole à nyt äh, herra Tarant saa puheenvuoron. Hän on pyytänyt puheenvuoroa. Herra Tarant, olkaa hyvä. Un peu de silence, s'il vous plaît. Hieman hiljaisuutta saliin pyydän. President, mä tahaksin... Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin kertoa parlamentille, että meillä on täällä vierailulla Virosta erittäin tärkeä valtuuskuntaa. Viron demokratian äidit ja isät, tervetuloa! Bienvenue aux